die präsidentin! So, sehr verehrte Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat. Jatkamme täysistuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin jotain huomautettavaa? Ei ole. Eli pöytäkirja on näin ollen hyväksytty.